Um, hello everyone. I welcome this joint exchange of views. Hei kaikille. Tänään näkemysvaihdossa mukana ovat ympäristö- ja kehitysvaliokunnan jäsenet. Me pidämme sidosryhmäfoorumia aivan oleellisena, kun ajatellaan kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa. Tänään mielellämme kuuntelemme käynnissä olevasta foorumin työstä hieman lisää. Lokakuussahan tuloksia jo hyväksytään. Kestävän kehityksen tavoitteissa kyse on horisontaalisista tavoitteista yhteiskunnissamme. Tarkoitus on nopeuttaa siirtymää kohti osallistavampaa yhteiskuntaa vuoteen 2030 mennessä. Envi-valiokunta haluaa ymmärtää Junckerin komission näkemyksen kestävyydestä ja siitä, miten Euroopan unionissa aiotaan toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita. Komissiolta saamme pohdinta-asiakirjan. Aikooko komissio vielä hyväksyä Pariisin sopimuksesta tiedonannon? Myös YK on tänään edustettuna. Kestävän kehityksen tavoitteitahan tulee toteuttaa ja valvoa maailmanlaajuisesti. Meillä on myös korkean tason poliittinen foorumi, joka on sellainen seikka, jota haluaisin myös komission käsittelevän tämänpäiväisessä kokouksessamme. Nyt DV-valiokunnan puheenjohtaja Linda McEvan saa puheenvuoron. Hän voi toimia puheenjohtajana tässä kokouksessa. Paljon kiitoksia. Kiitokset teille edustaja Valean, että kutsuitte meidät järjestämään tämän tapahtuman yhdessä. Meidän valiokuntamme on ollut mukana työstämässä kestävän kehityksen tavoitteita. On ollut New Yorkin korkean tason kokouksissa vuodesta 2015, kun kestävän kehityksen tavoitteet hyväksyttiin, joten nyt tässä syyskuussa on kolmas syntymäpäivä jo käsillä ja Euroopan unioni on ollut paljon mukana, että sopimus saatiin aikaiseksi New Yorkissa. Ja mikä on tärkeää muistaa on se, että me todellakin työstämme kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanon ulkoisia tavoitteita ja pyrimme käyttämään erilaisia ulkoisia välineitä, mutta myöskin osoittamaan, että EU näyttää tässä tietä, että se kestävän kehityksen tavoitteet ottaa kaiken kaikkien huomioon, koska liian monissa ministeriöissä EUn laajuisesti ihmiset näkevät kestävän kehityksen tavoitteet ää, äh, ikään kuin vuosituhannen tavoitteiden korvaavina, mutta kyse on nyt tässä yhteistä planeetastamme, yhteisistä resursseista, missä meidän täytyy tarkastella kaikkia politiikkoja kaikissa jäsenvaltioissa. Eli tämä oli ikään kuin muutos siinä tavassa, miten kestävyydestä ajatellaan. Toivottavasti tämä nyt ymmärretään. Ja nyt saamme sitten tietoa asiantuntijoilta Euroopan komissiolta, että miten tässä nyt valmistaudutaan ensi vuoden heinäkuuhun, kun Euroopan unioni raportoi siitä, miten se panee kestävän kehityksen tavoitteet toimeen. Mielelläni kuulisin, miten sisäiset ja ulkoiset tekijät otetaan esille New Yorkissa. Parlamentille Ensi vuosi ei ole mitenkään hyvä, kun ajatellaan tuota aikataulua. Ja uusi parlamenttihan muodostetaan vasta heinäkuun alussa, joten ei ole selvää, miten tämä voi toimia, kun ajatellaan parlamentin edustusta, joten meidän täytyy nyt tämän vuoden loppua ja ensi vuoden alkua käyttää parlamentin jäsenenä, jotta nyt tapahtuma valmistellaan oikealla tavalla. Ensi viikolla valtuuskunta lähtee New Yorkiin. Osa jäsenistä on täällä myöskin. Mutta pitämättä puheita nyt täällä on tuolta monenvälisestä sidosryhmien foorumista on täällä jäseniä paikalla ja sitten komission pääsihteeristöstä, joka kertoo, että miten nämä ulkoiset ja sisäiset tekijät otetaan huomioon. Sitten YK on ympäristövirastosta ja sitten DEFCO pääosastolta ja IASstä on edustaja, mutta aloitamme nyt tuosta sidosryhmäfoorumista. Herra Notre Dame, herra Gobi ja rouva Patricia Hedger ympäristövirastosta. En tiedä, kuka nyt haluaa käyttää ensimmäisen puheenvuoron, miten jaatte aikana, mutta voisitte kertoa valiokunnille, mikä tämä sidosryhmäfoorumi on, mitä siellä tapahtuu ja miten se teidän mielestänne toimii ja miten nyt sitten seuraatte myöskin EU-työtä, työntekoa tässä asiassa. Um, so, um, my... Kiitos. Olen Patricia Heidegger, minä aloitan. Me jaamme tämän esityksen, jossa kerromme tästä sidosryhmien monenkeskisestä foorumista. on esitellä, keitä olemme. Tämä foorumi luotiin ensimmäisessä kokouksessa joulukuussa viime vuonna. Ja tämä on asiantuntijaryhmä, komission asiantuntijaryhmä. Meillä on kaksi elintä, tämä varsinainen foorumi, joka on siis korkean tason rohma, ja sitten tällainen hallintokomitea, jossa me, josta me kolme olemme mukana, jossa me teemme päivittäistä työtä. Me olemme jakautuneet erilaisiin aliryhmiin ajatellen sitä, miten laajasta asioiden kirjosta on kysymys, joita haluamme käsitellä. Tällä hetkellä olemme keskittyneet yhteen tiettyyn tehtävään, mutta tämä ei ole rajoitettu tähän meidän työtämme meidän työmme pyrkii osaltaan niistämään tätä pohdintapaperia, jonka komissio tulee tämän vuonna myöhemmin julkaisemaan. Tämä muodostaa valtaosa meidän työstämme. Me olemme osa tällaista luonnosteluryhmää tähän pohdintapaperiin ja haluaisimme esitellä jotakin käynnissä olevaa työtä. Tämä on siis työtä, joka on kesken. Emme pysty esittelemään teille mitään lopullisia johtopäätöksiä. Toivottavasti ne ovat valmiit lokakuussa, mutta voimme kertoa teille siitä, mitä me teemme nyt mutta kuten sanoin, meillä on tällaista kuusi aliryhmää. Tämä on jatkuvaa työtä, joka menee pitemmälle kuin eh, tämä eh, itse pohdintapaperi ja seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä tämä tulee esille. Miten se katsoa, miten sen pitäisi olla kestävää ajatellen kestävää kehitystä. Ja ehkä voin, voin oman näkemykseni esitellä, eli työ näiden eh, kestävän tavoitteen osalta on ollut, että anteeksi, tässä foorumista on sitä, että sanoit jollakin monia edistysryhmiä. Tässä on yhteiskunta, kansallisjärjestö, tutkija, talouden komitea, talouden sosiaalikomitea, kunnat, kaupungit, joten hyvin erilaiset sidosryhmät ovat mukana. Olemme vasta työn alussa, mutta uskon, että ensimmäinen lisäarvo on se, että nämä ihmiset ovat yhdessä samassa tilassa ja joutuvat keskustelemaan, löytämään yhteisiä ratkaisuja – ja uskon todella, että tämä on hyvin tärkeää, mielenkiintoista, prosessi ja tämä on avannut työtä ovia eri suuntiin niin, että voimme todellakin oppia toisiltamme ja et työstää yhteisiä ratkaisuja. Ja tulee sitten tähän esitykseen, mikä koskee meidän käynnissä olevaa työtämme, kuten juuri mainitsin. Nämä ovat tällaisia alustavia esityksiä, koska aikarajahan on se, että tämä eh, sidosryhmäfoorumi tulee vasta jo lokakuussa hyväksymään johtopäätökseen. Haluan korostaa sitä, että esitämme työtä, joka on siis kesken. Meidän nykyiset panoksemme, meidän paperimme on rakautunut viiteen lukuun. Esittelen lyhyesti nämä, lyhyesti. Me kolme tulemme esittelemään nämä. Aloitan ensimmäisellä luvulla, joka on visio. Eli ennen kuin puhun näistä avainelementeistä, jotka ovat se, että mitä tulee tähän kestävän Euroopan strategiaan 2030, haluaisin puhua hiukan muista avainelementeistä tässä luvussa. Yksi tärkeä asia on se, että toisaalta me käymme keskustelua siitä, miten voimme varmistaa se, että, että Agenda 2030 ja kestävän eh, kehityksen tavoitteet muuttuvat osaksi eurooppalaista yhteistä tarinaa ja euro, keskustelua Euroopan tuleva, keskustelu Euroopan osaksi keskustelua Euroopan tulevaisuudesta, että saataisiin tällainen myönteinen tarina, voitaisiin osoittaa, että kysymys on siitä, että voimme muuttaa yhteiskuntaa, me tämä mahdollisuus siihen. Samaan aikaan haluamme varmistaa ja ilmaista sen, että kaikki ymmärtävät, miten kiireellistä on se, että ryhdytään toimiin. Pyrimme identifioimaan, identifioimaan avainhaasteita Euroopan unionille, pyrimme etsimään kontekstin, eurooppalaisen kontekstin näille kestävän kehityksen tavoitteille. Ja edelleenkin on, usein nähdään kestävän kehityksen tavoitteet tällaisena eh, eh, lisänä tälle eh, vuosi tuhannen kehitystavoitteille ja pitää katsoa, mitä nämä kestävän tavoitteet merkitsevät eurooppalaisessa yhteydessä, mitä ovat ne haasteet, joita me kohtaamme Euroopan unionissa. En ole nyt puhua kaikista näistä haasteista, joita olemme identifioineet, ne voimme esitellä sitten raporttimme, kun se aikanaan valmistuu, mutta olimme pitkälti yhtä mieltä siitä, että meidän on sovittava siitä, mitä ovat ne varsinaiset haasteet. Meidän on esitettävä prioriteetteja työssä, joka liittyy kestävän kehityksen tavoitteisiin. Sitten on muutamia avainperiaatteita, mitkä niistä eivät ole uusia, mutta pyrimme löytämään niillekin eurooppalaisen kontekstin. En halua mainita näitä kaikkia, mutta yksi, joka on erityisen kiinnostava, on periaate siitä, että ketään ei jätetä. Tämä on hyvin tärkeää meille eurooppalaisessa yhteydessä, ei pelkästään ulkosuhteissa tai kehitysyhteistyössä. tämä konteksti tälle periaatteelle on myöskin pyrittävä määrittämään, mitä se merkitsee sisäiselle politiikalle Euroopan unionissa. Ja sitten yksi avainperiaate on myöskin tärkeä on se, että on voimakkaampi yhteys keskustelusta, jota käydään keskusteluväliltä käydään kestävän kehityksen tavoitteista ja ihmisoikeuksista. Tällä hetkellä niitä, niistä puuttuu tällaista keskinäistä yhteyttä. Ja tämä ihmisoikeusliike ei ole niinkään mukana keskustelusta käydään kestävän kehityksen tavoitteista. Miten voidaan varmistaa se, että tämä keskustelu myöhemmin ottaa voimakkaammin ihmisoikeudet huomioon ja miten saadaan aikaan näitä keskinäisiä yhteyksiä? Yksi avainkysymys on myöskin, ajatellen kestävän kehityksen osalta politiikan johdonmukaisuus, eli hallinnoinnin välineet, tästä kollegani vielä puhuvat, mutta me näemme, että on suuria haasteita ottaa käyttöön tällaista kestävän kehityksen politiikan johdonmukaisuutta. Avain myös tässä ensimmäisessä luvussa on vaatimus siitä, että tarvitsemme tätä kestävän Euroopan strategia 2030, että se olisi osa tätä EU 2020 strategiaa, eli tarvitaan tällainen toimeenpanostrategia kestävän kehityksen tavoitteille, mikä pitäisi olla se kaiken kattava strategia Euroopan unionille. Ja meidän on myöskin löydettävä avainelementtejä strategiassa. Sen pitäisi olla visionaarinen ja muuttava. Samaan aikaan sen pitäisi sisältää olla sellainen, että se on sellainen, että voidaan toimittaa, eli pitäisi olla tällainen tiekartta, aikasuunnitelmia, lyhyen, keskipitkän ja pitkän tavoitteita, vuoden 2020 ja siitä eteenpäin niin myöskin sisäiset ja ulkoiset politiikat, rahoitusmekanismit, joita EU:ssa on, tulisi myöskin kattaa. Sen tulisi, sisältyä, sen tulisi sisältää analyysi, joka on syvälle menevä, joka kattaa aukot, joita on olemassa, se tarttuisi niihin ja ne toiminta, on tehty eri tasolla, alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla. Ja tämä pitäisi mennä pitemmälle kuin tämä viiden vuoden poliittinen sykli, se pitäisi olla pitkän tähtäyksen strategia, E ja siinä pitäisi olla myöskin näitä keskeisiä yhteyksiä. Kysymys siitä, että poimitaan vain suosikkipolitiikka, suosikkitavoitteet. Sen tulisi kattaa myöskin neljä ulottuvuutta, ympäristöllinen, sosiaalinen, taloudellinen ja hallinnollinen holistisesti. Sen tulisi olla täsmällinen, mitä tulee välineisiin, ja jolla voidaan seurata toimintaa ja myöskin katsoa asioita määrällisesti ja myöskin ajatellen edistystä kohti näitä kestävän kehityksen tavoitteita. Sen pitäisi myös tunnustaa tarve sille, että muutetaan talouden ja yhteiskunnan mallia, että tarvitaan paradigman muutosta. Sen pitäisi ottaa ruohonjuuritasolta lähtevä lähestymistapa huomioon eh, sosiaali- työmarkkinaosapuolet, eh, kaupungit, eh, ja me tarvitsemme myöskin tällaiset avoit, arvion, mitä, mitkä ovat arvot, jotka syntyvät tämän mm, erilaisten sidosryhmien yhteisestä foorumista, jotta siitä voi, se voisi olla prosessi, joka seuraisi kaikkia vuoteen 2030, eli koko tätä prosessia. Ja nyt voisinkin antaa puheenvuoron luvusta kaksi eteenpäin. Thank you, Patricia. Kiitos, Patricia. Jotta tällainen kestävä strategia olisi mahdollinen Euroopassa, niin emme pääse tuloksiin ilman johtajuutta. Hallinnon kysymyksiin on puututtava. Mitä sitten tässä luonnoksessa tällä hetkellä on mukava, kun, mukana, kun ajatellaan johtajuutta, hallintoa? Euroopan komissio, neuvosto ja parlamentti luonnollisesti ovat tässä työssä mukana. Me ehdotamme, että komissiossa on projektitiimi, josta tulisi nimittää vastuuhenkilö, joka vastaa äh, kestävän kehityksen tavoitteista, äh, horisontaalista välineistä, kansainvälisestä yhteistyöstä ja niin edelleen. Luonnollisesti tarvitaan vankkaa koordinaatiota eri komission yksiköiden kesken ja on sanottava, että teemakohtaisten alaryhmien kokemukset tämän foorumin alaisuudessa osoittavat myönteisiä tuloksia, kun ajatellaan niitä yhteyksiä, joita eri yksiköiden ja sidosryhmien välillä on, ja olemme havainneet, että eri yksiköiden välillä on myös halukkuutta toimia johdonmukaisemmin ja näin saadaan myös tuntuvampia vaikutuksia. Komission puheenjohtajan mielestämme tulisi arvioida saavutettua edistystä ja luonnehtia tulevia toimia kestävän kehityksen tavoitteiden suhteen vuosittaisessa unionin tila puheessaan. Sehän pidetään Euroopan parlamentin edessä. Niin ikään yleisten asian neuvostolle tulisi säännönmukaisesti raportoida edistyksestä. Tämä on toki äh, vakava vaade, odotus. Täytyy saada tietoa edistyksestä ja siitä, mitä aiotaan jatkossa tehdä. Ja tämä tulisi ilmaista siis tässä tärkeässä puheenvuorossa unionin tilasta. Sitten parlamentti olettaa, että kestävän kehityksen tavoitteet johdonmukaisesti valtavirtaistetaan eri aihealueisiin huomioiden kaikki valiokunnat. Eli miten parlamentti sitten järjestäytyy omassa työssään, jotta työ voitaisiin paremmin huomioida, ei toimittaisi enää eh, mallin mukaisesti. Tämä pätee hallituksiin ja suuriin yrityksiin ja komissioon. Eli täytyisi toimia ikään kuin rajat ylittävällä tavalla – valiokuntien rajat ylittäen. Sitten hyvin tärkeitä odotuksia kohdistuu myös siihen, että parlamentin jäsenet ottaisivat poliittisen roolin, pedagogisen lähestymistavan omissa vaalipiireissään ja tukisivat myös kestävän kehityksen tavoitteiden lokalisaatiota. Mitä tämä kaikki tarkoittaa jokapäiväisessä elämässä kansalaisten, yritysten ja muiden toimijoiden elämässä? Haluamme, että Euroopan parlamentti painostaa myös komissiota niin, että syntyisi kannustimia ja rahoitusmahdollisuuksia, kapasiteettia, oppimista, hyvien käytäntöjen vaihtoa – ja tällä rohkaistaisiin jäsenvaltioita, kaupunkeja ja alueita ja myös kolmansia maita toimeenpanemaan kestävän kehityksen tavoitteita omilla tasoillaan. Ja nyt menet tämän syvemmälle lukuun kaksi. Kenties voisin pyytää kollegaa jatkamaan puheenvuorollaan luvusta kolme. Yes, thank you. Niin, kiitos. Minä tässä tarkastelen kolmatta lukua ja sitä, miten tai millaisena me näemme tuon EUn työkalupakin ja miten se kehittyy. Ja tässä on viisi askelta. Ensinnäkin tärkeä askel on poliittisten prioriteettien asettaminen instituutioiden taholta ja mielestämme on keskeistä, että kestävän kehityksen pitäisi olla tulevien ohjelmien, prioriteettien, suuntaviivojen keskiössä kaikissa toimielimissä. Ja tässä meillä on tuollaiset viiden vuoden poliittiset suuntaviivat ja niissä nyt sitten nämä kestävän kehityksen tavoitteet ovat mukana ja tämä on myöskin se tapa vastata aivan erityisiin haasteisiin, kun ajatellaan 2030 agendan täytäntöönpanoa. Ja ainoastaan jos nämä poliittiset ohjeet keskittyvät kestävän kehityksen tavoitteisiin, niin voidaan tähän johdonmukaisuuteen puuttua. No, tässä yhteydessä täytyy myöskin varmistaa, että kaikki sidosryhmät, kaikki toimijat ovat riittävän tietoisia tästä. Eli tässä pyritään lisäämään tietoa poliitikkojen ja virkamiesten keskuudessa. No sitten politiikan teko. Meille on tärkeää nähdä, että kestävän kehityksen tavoitteet ja periaatteet integroidaan täysimääräisesti poli- politiikan tekoprosessiin ja tämä voidaan varmistaa meidän mielestämme siten, että sopeutetaan tuota paremman säätelyn agendaa ei ainoastaan siten, että varmistetaan, että lainsäädäntö on riittävää, vaan myöskin johdonmukaista. Tämä johdonmukaisuus on haaste. Ja tämä voitaisiin tehdä siten, että Äh, olisi tuollainen kestävään kehitykseen liittyvä tavoite, että olisi mahdollisuus hyväksyä tai soveltaa äh, kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvää politiikkaa kaikessa lainsäädännössä. No sitten kolmas askel, joka on äh, poliittinen koordinointisykli. Katson tässä nyt hiukan toista diaa. Mutta tässä on tarkoitus ottaa käyttöön uusi koordinointisykli Euroopan laajuinen rahoitus. Tähänkin liittyy eri dia, mutta tässä puhutaan riittävästä rahoituksesta ja rahoituskannustimista, eli kyse ei ole ainoastaan rahoituksen tarjoamisesta, vaan myöskin julkisen talouden uudistamisesta ja sitä, että tarkastellaan tai sitä, että meillä on hyvä, kestävä valvontamenetelmä kestävän kehityksen tavoitteiden osalta ja tässä tarvitaan sitten tietysti indikaattoreita ja tilastotietoa järjestelmässä, jotta voidaan sitten varmistaa kaikkien sidosryhmien vastuu, vastuullisuus. Eli tässä nyt on tämä uusi koordinointisykli, jota me ehdotamme. Tämä perustuisi siihen, mitä nyt totesin. Eli tämä kaiken kattava Euroopan 2030 strategia, joka on todellakin se johtava strategia kaikissa politikoissa ja tässä jo tämä liittyisi olemassa olevaan, äh, eli tuo Euroopan talouden ohjausjuksuun. Ja tästä pitäisi siis tulla kestävämpi ja tähän liittyy myöskin uusi kestävän kehityksen sykli, joka on tässä vasemmalla puolella. Nämä kaksi on integroitu mutta tämä kestävän kehityksen tutkimus liittyen tuohon vuotoisen kasvuselvitykseen ja tähän liittyisi myöskin prioriteettien asettaminen ja kestävän kehityksen tavoitteiden suunnittelu EU-tasolla, joka sitten johtaisi kansalliseen raportointiin ja tarkasteluun ja sitten kansallisiin tavoitteisiin tässä vasemmalla puolella. Tässä on neljä viiden vuoden sykli kyseessä ja sitten niin kuin mainitsin tuosta talouden ohjausjaksosta, tulisi kestävämpi siten, että saataisiin tietoa tästä uudesta syksystä vaan että myöskin tuo kestävyystarkastelu olisi rakennettu siihen sisään. No sitten rahoitus ja valvonta. Tärkeää on varmistaa, että parlamentilla on tärkeä rooli siinä, että rahoituksesta tulee kestävämpää julkisen talouden uudistamisen osalta, mutta myöskin kulujen osalta siten, että keskitytään enemmän yksityiseen rahoitusjärjestelmään, joten Euroopan parlamentti on tässä yhteislainsäätäjänä mukana, mutta myöskin valvojana ja ehkäpä liikkuvat tänne oikealle puolelle, mikä vaatisi valvontajärjestelmää kaikissa valiokunnissa, ei ainoastaan määrällistä, vaan laadullista analyysiä olisi näin tuotettava. Tämän yli me voimme hypätä, koska tämä oli tuossa aikaisemmassa diassa, joten annan puheenvuoron takaisin sinulle. Niin, tässä on myös luku, joka koskee varsinaisia politiikkaesityksiä, koska olemme käyneet paljon keskustelua hallinnosta ja välttämättömästä hallinnosta ja sen rakenteista. Keskustelimme tästä EUn, EUn välineistä, mutta toisaalta katsomme, että oli välttämätöntä tehdä tästä konkreettisempaa ja osoittaa, mitä, miltä me näemme, miltä tällainen integroitu politi- poliittinen lähestymistapa, miltä se voisi näyttää. Ja tässä kohdassa, missä puhutaan politiikkaehdotuksesta, haluamme korostaa sitä, että kestävyyden tulisi heijastua e, Euroopan politiikassa. Sen pitäisi olla tuollakin kaikissa politiikan aloitteissa mukana sitä niin kestävyyden tavoitteena, että, että, että tämä esitys, jota me esitämme, ne eivät ole kaiken kattava. Me päätämme esittää viittä tällaista kokonaisuutta. Emme puhu politiikan alueista, Eli äh, emme halua ajatella tällaisessa kategoriassa, vaan haluamme esitellä laajempia kokonaisuuksia, jotka perustuvat niihin haasteisiin, joita olemme identifioineet. Nämä ovat vain esimerkkejä, mutta jäsenvaltiot ovat ottaneet samantyyppisen lähestymistavan omassa kestävän kehityksen kertomuksessa, jossa ne puhuneet näistä laajemmista kokonaisuuksista ja pyrkivät osoittamaan, miten taloudelliset sosiaaliset ulottuvuudet voidaan kattaa integroivammalla tavalla. En aio nyt käydä yksityiskohtaisesti lävitse. Kerron teille vain näistä viidestä kokonaisuudesta, jotka olemme määrittäneet, jolla pyrin osoittamaan, että integroitava poliisin perustuu perustuu haasteisiin, joita olemme analysoineet. Yksi niistä koskee kestävää kulutusta ja tuotantoa. Tähän sisältyy myös kiertotalous. Sitten se ei ole kuitenkaan pelkästään rajoittunut kestävän kiertotalouteen. Sitten meillä on kokonaisuus, joka kattaa yhteiskunnan ja kansalaisten osallistumisen, investointi, tutkimuksen, innovaatioihin, ihmisiin, ihmisten taitoihin, työllistettävyyteen, sosiaaliseen osallistuvuuteen. Siis sosiaalisten kokona- sosiaalinen kokonaisuus voidaan näinkin todeta. Sitten ympäristö ja ilmasto luonnollisesti, jolla on yhteys muihin politiikan alueisiin, joilla on voimakkaita vaikutuksia tästä eteenpäin. Sitten neljäs koskee elintarvikkeita, maataloutta, maan käyttöä, jo sisältää yhteisen maatalouspolitiikan, mutta ei pelkästään sitä, vaan laajemmin elintarviketuotannon mukaan luettuna myöskin tarvikkeiden tuonnin, viennin ja elintarvikkeiden jalostamisen. Ja lopuksi viimeisenä kohesiopolitiikka. Nämä ovat ne viisi politiikan kokonaisuutta, jotka olemme määritelleet. Ja suositukset osoittavat sitten se, miten näihin kokonaisuuteen voitaisiin tarttua integroivammalla poliittisella lähetystavalla. En aio puhua tästä yksityiskohtaisemmin, mutta antaakseni tällaisen yleiskuvan tästä metodologiasta vain, jota olemme käyttäneet. Thank you. And then for... Kiitos. Ja sitten luku viisi. Tässä kohdin Viittaisin siihen, mitä Patricia aluksi totesi. Olemme tehneet varsin kiinteää työtä kuuden kuukauden ajan ja tämän jälkeen olemme saaneet aikaiseksi yli 260 sivua. Jos teillä on aikaa loman aikana, niin voin suositella tätä luettavaksi. Sidosryhmät ovat osallistuneet omilla analyyseillaan, odotuksillaan, suosituksillaan ja kaikki tämä on koostettu yhteen. Sisältö on valtavan runsas. Me olemme luonnollisesti joissakin kysymyksissä eri mieltä. Emme ole kaikista asioista yksimielisiä. Vielä tarvitaan selkeytyksiä ja neuvotteluja. Mutta tässä vaiheessa jo on selvää, että se mitä olemme saaneet nyt koostetuksi yhteen osoittaa, että Vaikkakin vielä on jännitteitä, niin olemme sitoutuneet samaan suuntaan etenemiseen. Tämä suuntaus on nyt paljon vahvempi. Meillä on selkeä lisäarvoa tuova rooli ja tämä meillä on myös vuoden 2019 jälkeenkin. Me haluamme osoittaa, että asiantuntijuuden merkitys, rohjuuritason kokemukset voivat tuoda lisää sisältöä Euroopan tason kestävän kehityksen tavoitestrategiaan. Me haluamme saada johdonmukaisuutta aikaiseksi. Luonnollisesti se on hyvin vaikea tehtävä, mutta siihen me pyrimme, jotta saamme myös vaikutuksia enemmän. Olemme onnistuneet tekemään läheistä yhteistyötä myös komission pääsihteeristön kanssa, kun olemme määritelleet, luoneet kestävyys palkintojärjestelmän. Tässä on erilaisia kategorioita, esimerkiksi yrityskategoria, yhteiskunnallinen kategoria. Ensimmäiset juhlallisuudet vietetään sitten käsittääkseni keväällä 2019. Silloin EUn toimielinten, kansalaisyhteiskunnan ja foorumin jäsenillä – on tilaisuus palkita itse toimijat, kaikki ne miehet ja naiset Euroopassa paikallisella tasolla, jotka toteuttavat käytännön tason ratkaisua kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanossa. Me emme halua, että kestävän kehityksen tavoitteet ovat aiheita, joiden parissa puhastellaan vain Brysselissä tai New Yorkissa tai Pariisissa, vaan me haluamme, että työtä tehdään todella ruohonjuuritasolla. Miehet ja naiset eri puolella Eurooppaa niitä työstävät käytännön työssään. Me olemme tehneet ehdotuksen myös siitä, että tätä työtä ja ponnistelua tulisi jatkaa niin, että foorumin työ jatkuisi juuri edellä kuvailemistani syistä. Frans Timmermans on nostanut forumin jäsenten, jäsenten mandaattia käsitellessään tämän ehdotuksen esille. Eli haluamme, että kestävän kehityksen tavoitteet olisivat prosessina osallistavampi myös kansalaisten näkökulmasta. Kaikki ne ehdotukset, jotka nyt on tehty ja jotka on koottu tähän laajaan asiakirjaan, toivottavasti niistä on vielä mahdollisuus keskustella – lokakuun foorumin kokouksen jälkeen ja kenties sitten vielä enemmänkin vuoden 2019 varrella. Mutta yhden kysymys kuuluu, missä määrin kestävän kehityksen tavoitteet tarkoittavat jotakin kansalaisten, kuluttajien näkökulmasta, viranomaisten näkökulmasta, yksityisen sektorin näkökulmasta. Sekinhän on mukana tässä työssä. on myös tehty ehdotus siitä, että vietettäisiin eurooppalaista teemavuotta mahdollisesti vuonna 2022 tai 2027. Perustelut ovat varsin yksinkertaiset. Näin tulevien 65-70 vuoden aikana voisimme viedä Eurooppa-hanketta eteenpäin siltä pohjalta, että kestävyys on Euroopan tulevan vaurauden johtajuuden perustana. Kiitos. Thank you very much. Will you be working... Paljon kiitoksia. Me voimme varmasti nyt tehdä konkreettisia ehdotuksia näistä. Voi sitten esittää kysymyksiä, mutta annan seuraavan puhujan nyt päästä ääneen. Kyseessä on herra Marcel Haag. Hän on Euroopan komission pääsihteeri. Ja tässä nyt vaadittu ja Tässä nyt halutaan ymmärtää enemmän siitä, että mitä komission puheenjohtaja on suunnitellut, miten tämä pohdinta-asiakirja, milloin se tulee, miltä se näyttää, onko tarkoituksena ottaa se Romanian huippukokouksessa esille, koska tämä on asia, josta me parlamentissa ole aikaisemmin puhuneet. Todella hienoa, että olette täällä paikalla ja annan teille puheenvuoron. Kiitoksia, että annatte minulle mahdollisuuden. Kestävä kehitys on ankkuroitu vahvasti Euroopan perussopimuksiin ja se on todellakin Euroopan, Euroopan hankkeen sydämessä. Euroopan unioni on ollut kestävässä kehityksessä – vaan eturintamassa ja komissio aikoo nyt varmistaa sen, että näin on jatkossakin ja että EU edelleenkin toimii tässä johtavassa roolissa, kun ajatellaan näitä kestävän kehityksen tavoitteita maailmanlaajuisesti. Komissio työstää nyt 23 agendan täytäntöönpanoa. Ja tämä liittyy seitsemään toiminta kehyksen Ensimmäinen on määritelty 2016 marraskuun tiedonannossa, joka on jo esitelty ja josta on jo käyty keskustelua tässä, foorum, äh, tässä foorumissa. Ja tässä tiedonannossa komissio on esittänyt strategisen lähestymistavansa. Tämä koskee koskettaa sitä, että kestävän kehityksen tavoitteet on tarkoitus valtavirtaistaa poliittisiin kehyksiin ja poliittisiin prioriteetteihin. Me käytämme parempaa sää, paremman säännellyn välineitä, jotta voimme tähän tavoitteeseen päästä. Komission hiljattainen ehdotus seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi vahvasti on ottanut myöskin kestävän kehityksen mukaan 2030 agendan mukaisesti. Ja sitten toiseksi me edelleenkin jatkamme pohdintojamme siinä suhteessa, että tarkoituksena olisi kehittää pitemmän aikavälin näkemys ja että keskitytään alakohtaisiin poliitikkoihin 2030 jälkeen ja komissio tekee tätä tuon pohdinta-asiakirjan muodossa, johon te jo viittasitte, puheenjohtaja. Ja mitä monenvälinen sidosryhmäfoorumi myöskin työstä, niin kuin juuri kuulimme, pohdinta-asiakirja on sellainen, että sillä pyritään samanaikaiseksi poliittinen näkemys, jolla pyritään stimuloimaan pohdintoja ja keskusteluja osana laajempaa Euroopan tulevaisuutta koskevaa keskustelua – Tämä liittyy osana niihin pohdintoihin, jotka Junckerin komissio on käynnistänyt 2019 Euroopan vaalien jälkeen. Ja sen tarkoituksena on myöskin informoida seuraavaa komissiota sitten, kun sen työt alkavat ensi vuoden lopussa komissio totta kai myöskin laskee Euroopan parlamentin varan, että se osallistuu näihin pohdintoihin ja toimii aktiivisesti tässä suhteessa. Lähdemme siitä, että pohdinta-asiakirja hyväksytään vuoden loppupuolella, joten tässä on riittävästi sitten aikaa saada nämä keskustelut ja pohdinnat osaksi tätä prosessia. kohti seuraavia vaaleja toukokuussa 2019. Komissio on vakuuttunut siitä, että kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen on yhteinen vastuualue ja tässä täytyy hiukan muuttaa ajattelutapaa ei ainoastaan viranomaisten, vaan myöskin sidosryhmien taholta. Ja komissio on nyt käynnistänyt tuon sidosryhmäfoorumin, jotta kestävän kehityksen tavoitteet saadaan toimeenpantua. 13 jäsentä on valittu foorumiin ja edustavat kansalaisjärjestöjä, yrityksiä, kansalaisyhteiskuntaa ja yliopistomaailmaa hyvin tasapuolisesti. Ja kattavat myöskin sekä ulkoisen että sisäisen ulottuvuuden, mikä kestävän kehityksen tavoitteilla on. Tällä hetkellä foorumin tärkein työ liittyy tuohon pohdinta-asiakirjaan, niin kuin juuri kuulimme. Neljäs toiminta-alue liittyy valvontaan ja raportointiin komissiolle 2030 agendan täytäntöönpanon raport- valvonta on keskeinen komponentti työssämme kohti kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Komissio tukee vahvaa maailmanlaajuisesta prosessia, jonka avulla voimme tarkastella lähestymistapaamme. Tässä mielessä komissio tukee korkean tason poliittisen foorumin työtä 2030 agendan valvonnassa ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen valvonnassa maailmanlaajuisella tasolla. Tässä tarkoituksena on raportoida äh, kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta EU-kontekstissa, ja tämä sisältää myöskin raportoinnin agendan täytäntöönpanosta EU-yhteydessä. Se on osa tämän korkean tason työryhmän työtä. EU ja jäsenvaltiot ovat yhteisen raportin EUn konsensuksesta täytäntöönpanossa. Ja myöskin tähän liittyy 2030 agenda täytäntöönpano kehittyvissä maissa. Tällä pyritään vaikuttamaan tuohon raportointiin, kun 2019 vuodesta eteenpäin sitten valtioiden johtajat tapaa, tapaavat. Tähän liittyy myöskin keskusteluja. Nämä ovat tärkeä pohja EUn raportoinnille New Yorkissa. Komissio on viime vuodesta lähtien tarjonnut tai esittänyt myöskin vuosikertomuksen 23 agendan edistymisestä. Ja tämä pohjautuu indikaattori kehykseen, jonka Eurostat on valmistellut ja josta Eurostat raportoi. Viides toimintakenttä liittyy tuohon Euroopan kestävän kehityksen palkintoon, joka, jonka sidosryhmäfoorumin jäsenet jo mainitsivat. Me ilmoitimme tästä palkinnosta jo 2016 tiedonannossamme. Tavoitteena on inspiroida eurooppalaisia aloitteita jotka muuttavat kestävän kehityksen tavoitteet konkreettisiksi ratkaisuiksi ja mahdollisuuksiksi. Tämä palkinto on, tai kilpailu on käynnistynyt kesäkuussa ja nyt syyskuuhun mennessä sitten sinne, siihen voi osallistua komissio. Pitäisi hyvänä sitä, että jos jotkin tämän talon jäsenistä pyrkisivät mainostamaan tätä kilpailua, palkintoa myöskin omissa vaalipiireissään. No sitten Pariisin sopimukseen liittyen komissio valmistelee myöskin EUn pitkän aikavälin kasvihuonekaasustrategiaa. EUn komissio on saanut selkeän mandaatin maaliskuun Eurooppa neuvostolta, jotta se voi esittää tämän strategian 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Komission tarkoituksena on nyt viedä tätä työtä eteenpäin. ja esittää asiakirjansa jo tämän vuoden syyskuussa tai syyskuuhun mennessä – kun nyt aloitteen julkaisemista odotetaan, niin komissio haluaisi lähettää vahvan viestin kumppanien suuntaan COP24 aikana Katowicessa, että EU nyt pyrkii toimimaan tässä vahvasti. Ja nyt sitten tutkitaan myöskin synergioita eri poliitikoissa ja otetaan huomioon myöskin Agenda 2030 ja siihen liittyvät kestävän kehityksen tavoitteet. Pariisin sopimus ja 2030 agenda ovat tiivisti yhteydessä toisiinsa. Tämä tuleva pohdinta-asiakirja ja komission ehdotus pitkän aikavälin kasvihuonekaasustrategiaksi, niitä koordinoidaan tiiviisti, jotta nyt sitten näistä saadaan mahdollisia synergioita aikaiseksi. Ja lopuksi komissio työstää myöskin nyt tätä ulkoista ulottuvuutta. Komissio on sitoutunut johtavaan rooliin kestävän kehityksen tavoitteissa globaalilla tasolla. Ja EUlla on kansainvälinen rooli ja se pyrkii toimimaan johtavassa asemassa myöskin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka antaa strategisen ulottuvuuden ja se identifioi selkeät linkit 2030 agendaan. 2017 kesäkuussa uusi eurooppalainen konsensus kehityksestä saatiin aikaiseksi, jotta se yhdistettäisiin Agenda 2030. Korkean tason poliitti, poliittinen foorumi osoittaa sen, että EU on sitoutunut 2030 agendaan. Se osoittaa johtavuuden korostamalla EUn toimia sekä EUn että kansainvälisellä tasolla. Tänä vuonna komission jäsenet Vella ja Mimitsa yhdessä Euroopan parlamentin jäsenvaltioiden ja e sen edustajan kanssa toimii tässä lähetelän roolissa. Haluaisin nyt päättää vielä korostamalla sitä, että nyt sen jälkeen, kun 23. agenda hyväksyttiin, tuon agendan eteneminen on tapahtunut riittävällä nopeudella. Monet maat ja kansalaisjärjestöt keskittyvät nyt kestäviin poliitikkoihin ja budjetteihin. Samanaikaisesti on selvää, että edelleenkin toimia tarvitaan, jotta kestävän kehityksen tavoitteisiin päästään. Ja lisätoimia tarvitaan myöskin vuoden 2030 jälkeen. Haluan vahvistaa teille, että komissio edelleenkin on sitoutunut EUn johtavaan rooliin kestävässä kehityksessä sekä sisäisesti että myöskin ulkoissa toimissamme. Puheenjohtaja, jos sallitte, haluaisin pyytää kollegaa Kaspar Frontinian DEFCO-pääosastolta – kertomaan tuosta ulkoisesta ulottuvuudesta hiukan enemmän. Niin, täällä nyt jäsenet ovat odottaneet jo 45 minuuttia, että he pääsevät esittämään kysymyksiä, koska meillä on täällä Junep myöskin. Sopiko, että saatte puheenvuoron näiden jäsenten jälkeen? Parlamentin jäsenet saisivat käyttää puheenvuoron ja sitten te Sopiiko tämä? Koska täällä monet todellakin haluavat äh, esittää kysymyksiä. Heillä on muita valiokuntakokouksia ja paljon kysymyksiä, koska he tuntevat teidät kyllä. Sieri Lukas Unepista. Nyt saa viideksi minuutiksi puheenvuoro. Kiitos. Thank you, Madam Chair. And, and Kiitos. Aina lyhyt sanainen. Haluan kiittää mahdollisuudesta, että myöskin kun tarkkailijat tässä monenkeskisessä sidosryhmän foorumissa voi esittää omia tietojaan. Meidän viestimme on, ja pääsihteerin viesti on viimeisimmässä raportissa, että kestävän kehityksen tavoitteensa EUn mukaan ottanut on tarve tehdä paljon enemmän, on toimittava nopeammin, paljon nopeammin. Me tarvitsemme muistuttaa siitä ilmasto kysymyksistä, joista keskustelemme päivittäin, miten kiireellinen se on, ja ajatellen parisovimusta ja vuoden 2014 agendaa. Tämä on hyvin tärkeä, 2030 agendaa tämä on hyvin tärkeä, mutta me olemme kestävän kehityksen alta kriisissä, ja tämä keskustelu on todella nyt ajankohtaista, käydään julkisesti, eh, mutta sitä kuitenkin ne käydä tarpeeksi <clears throat> kestävän efforts needed to require to address it afterwards. Tämä on tämän raportin, jonka olemme saaneet tästä keskustelun tavoitteesta. on iloinen siitä, että meillä on valtuuskunta Devesta ja Ymkosta täällä. Ja muutama luku, jotka kertovat, että tilanne ei ole kestävä, kehitys ei ole kestävää. 2,4 ihmistä edelleenkin tarvitsee perushygieniaa, eh, kuten käymälöitä – ja 80 prosenttia jätevedestä, jota sen ihmisen toiminnasta päätyy jokin ja e, meri ilman, että niistä poistetaan saastuttavia aineita. Puhdas energia, kestävän tavoite 7 on, mitä ovat riippuvaisia eläinjätteistä tai, tai hiilestä, e, jota käytetään keittämiseen, ja tämä on 570 miljardia dollaria on käytetty aloitteisiin, jotka käytetään fossiili, fossiilisia polttoaineita tapahtuneilla neuvontavoilla. Ja sitten kestävän kehitystavoite 11, kaupungit, jotka ovat meidän köyhyytemme mikroskooppi ja EU on mukana tässä. Tämän näyttävässä kaikkialla, että nuorten lasten köyhyys lisääntyy kaikissa kaupungeissa. 3 prosenttia maasta on nyt kaupungille ja 60-80 prosenttia energian kulutuksesta tapahtuu siellä. Yksi kolmasosa kaupungeista riippuu ö, eh, ö, eh, tietystä tyypistä vedestä, joka vaikuttaa kansalaisten terveyteen. Consumption and Production SDG 12. Ja pol, 12 saastuttaa eh, miljoonia lapsia vuosittain – ja edelleenkin ollaan matkalla kohti sitä, että tuossa 30 prosentin korotus verrattuna 2020 vuoteen 2015. Elintarvikkeet kolmessa elintarvikkeista maailman kautta hukataan. Elintarvikkeiden hukkaus äh, Afrikassa, Euroopassa riittää siihen, että voitaisiin ruokkia Afrikka ja eli Sitten biologinen monivuotoisuus. Viljelmään menetys on 30 kertaa, 35 kertaa suurempia ja siis vain lukuja siitä, mitä Saksassa 5 prosenttia biomassasta on menetetty. Eli siis olemme kehitysväylällä, joka on kestämätön, kestämätön. Mutta mitä EU on nyt saavuttanut kolmessa vuodessa kestävän kehitystavoitteiden osalta, ei tarpeeksi. En, ennen kaikkea EU tarvitsee selkeän äh, mittakaavan vertakoulukohdan, jota käyttää. Ja tämä tulisi velvoit, tästä tulisi ilmoittaa, koska EU on esimerkki kaikille maille kautta maailman. Ja toiseksi että tämä on universaalia, se on tärkeää, että tarvitsee poliittista toimintaa nyt. Ja komissio tulee voimakkaasti painottamaan tätä kysymystä. Me YKssa tulemme etsimään ratkaisuja. Haluaisin myös kiittää teitä ja Rova Hautalaa työssä, että olette tehneet keskikymmenen kehityksen tavoitteiden verkostoon Euroopassa. Tarvitsemme toimia ja me tarvitsemme sitä, että EUn kaikki kansalaiset ovat mukana tässä. Keskikymmenen tavoitteet ovat meidän tulevaisuutemme, valoisa tulevaisuus kaikille sukupolville. EU sisäisesti ei ole tehnyt tarpeeksi. Me haluamme kiittää tämän äh, sidosryhmän foorumin toimintaa ja haluamme kiittää pohdintapaperista, mutta se ei kuitenkaan riitä tämän kriisin käsittelyyn. Odotamme kumppanuutta EU-instituutioiden kanssa ja tämän aikaan saamisen osalta voidaan sanoa, että tapahtuu hyvää kehitystä monissa maissa, joten odotamme edelleenkin sitä, että EU ottaa johtajuuden. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia näistä luvuista. Olisi hienoa, että voisitte jakaa nämä meille No me lähetämme nämä jäsenille, koska nämä todellakin ovat melkoiset. Mutta nyt sitten annan puheenvuoron edustaja Valjanille. Hän toimii nyt puheenjohtajana. Kiitos. Toimitamme nämä tiedot kaikkien käyttöön. Kiitos kaikille. Ja kollegat ovat nyt olleet jo pitkään kuulolla. Nyt teillä on mahdollisuus kommentoida ja esittää kysymyksiä. Ensimmäisenä edustaja Litz, olkaa hyvä. Thank you very much. My name is Anneli. Kiitos, minä olen Anna Litz ja olen sd ryhmän jäsen Saksasta. Linda McAvenin ja muiden kanssa osallistuin äh, YK viime vuoden kokoukseen. Kiitos tästä sidosryhmäfoorumista ja sen tekemästä työstä. Olen hyvin kiitollinen herra Lukasen selkeistä sanoista. Teillä on se käsitys, Oikeastaan kyseenalaistatte komission lausunnot siitä, että kestävän kehityksen tavoitteisiin todella päästään. Sitten nämä indikaattorit, jotka eivät välttämättä perustu ulkoisille tekijöille, ne ovat hieman omituisia. Me tavallaan olemme tässä vasta opetteluvaiheessa. On tärkeää, että aivan niin kuin sanoitte, Meillä on tavoitteita ja mahdollisuus seurata sitä, miten kehitys etenee. Minulla oikeastaan olisi kaksi kommenttia ja kaksi kysymystä. Ensinnäkin tästä pohdinta-asiakirjasta. Te totesitte, että työ on vielä kesken. Parlamentti voi vielä vuoden loppuun saakka osallistua, antaa oman panoksensa tähän työhön. Mainitsitte neljä kohtaa ja pilaria aivan erityisesti. Kun ajattelemme sitä tilannetta, että jäsenvaltioissa esimerkiksi on esitelty kestävän kehityksen tavoitteet, äh, Tällaisia jäsenvaltioita oli siis Viro ja äh, Tanska, ja New Yorkissa esille nostettiin eh, tekstiiliteollisuus. Komissio silloin totesi, että he työstävät tätä aihetta, mutta mitä ne oikeastaan äh, saatu tietoon? Näyttää siltä, että Grow ja Trade kauppa pääosastoihin tämä työ on jumittunut. Olisi hyvä saada tietoa myös parhaista käytäntöistä aloitteista, joita jäsenvaltiot ovat äh, käyttäneet. Saksa ja Tanska esimerkiksi ovat todenneet, että, että tekstilialalla komissio näyttäisi jollakin tavalla jumittavan tätä työtä, estävän etenemistä. Yksi näistä neljästä aiheesta on kulutus. Se liittyy rajat ylittäviin ilmiöihin esimerkiksi Euroopan unionin ja muiden mantareiden välillä. Tämä aihealue voisi olla myös hyvin mielenkiintoinen. Kiitos ajatuksesta viettää kestävän kehityksen teemavuotta. 2026 tai 7 äh, täällä mainittiin. Olisi hyvä, että teemavuosi olisi mahdollisimman pian. Nyt oikeastaan komissiolta ei ole saatu tämän vuoden suhteen juurikaan panostusta, mutta kaupungit ovat kunnostautuneet Heidelberg esimerkiksi on tässä kunnostautunut. Muitakin kaupunkeja voitaisiin vielä saada tähän mukaan. Alueiden komitea ja myös kaupungit, jotka toimivat tällä tavalla, ovat ottaneet tärkeitä askeleita ja ovat oikeastaan omaksuneet jonkinlaisen johtoroolin. Euroopan parlamentti on vedonnut sen puolesta, että 2022 tai 2000 2021 voisi olla tällainen eurooppalainen kestävän kehityksen tavoitteiden teema vuosi. Mehän olemme jääneet tavoitteista jälkeen. Tämä olisi hieno mahdollisuus parantaa. Kiitos. Thank you very much, Ms. Kiitos, edustaja Litz. Edustaja Schlein. Thanks a lot, Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset kaikille alustajille. Minulla on hiukan eriävät näkemykset komission esityksestä. Kun ajatellaan nyt tätä uutta monivuotisen rahoituskehyksen esitystä, komissio ei ole nyt käyttänyt mahdollisuutta hyväkseen, että se käyttäisi 23 agendaa ikään kuin poliittisena kehyksenä, jotta se voisi valvoa myöskin, että mitä tapahtuu nyt näissä politiikoissa ja mihin määrärahat menevät. Se ei riitä, että mainitaan kestävän kehityksen tavoitteet Tämä uusi yksi väline, niin sanottu DC tai DKI, riippuen siitä, että miten se nyt lausutaan. Sen tarkoituksena on edistää poliittisia prioriteetteja sen sijaan, että keskityttäisiin esimerkiksi kumppanimaiden pitkän aikavälin tavoitteisiin. Että meillä on nyt nämä kestävän kehityksen tavoitteet ikään kuin puitteistona, ja että indikoitaisiin nyt se suunta, Äh, mihin me haluamme uuden monivuotisen rahoituskehyksen kautta, olisi vahvempaa, että voitaisiin myöskin nähdä, äh, mihin me poliittisesti olemme menossa vuoteen 2030 mennessä. En nyt ensimmäistä kertaa sano tätä, olen huolissani, sillä me olemme kaikki silloin paikalla, kun agenda hyväksyttiin vuonna 2015. Me olemme, suhtaudumme kaikki myönteisesti tähän mahdollisuuteen, mutta totta puhuen nyt tänään maailma on täysin muuttunut, kun ajatellaan näitä monenvälisyyskriisejä ja että suuret toimijat äh, eivät enää pidä kiinni sitoumuksesta, niin tässä nyt äh, EUn täytyy toimia johtavassa asemassa tavoitteiden saavuttamisessa. Muuten ei ole riittävästi poliittista tahtoa ja resursseja, jotta nämä kunnianhimoiset tavoitteet, jotka olemme asettaneet, saavutetaan. Tässä nyt ei myöskään näitä äh, tässä pitäisi valvoa lyhyen aikavälin poliittisia tavoitteita, esimerkiksi että valvottaisiin maahanmuuttovirtoja. Ja sitten myöskin tässä on vastaukseen liittyvä ongelma. Me vaadimme kaiken kattavaa EU-strategiaa agendan täytäntöön panemiseksi, eikä sellaista vielä ole näköpiirissä. Tarvitsee enemmän koordinaatiota Euroopan tasolla yksityiskohtaisen etenemissuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme myöskin vahvan valvontamekanismin, johon liittyy indikaattoreita, jotka todellakin arvioivat, mikä matka nyt on vielä tavoitteiden saavuttamiseen. Ei ainoastaan se e- edistys, mitä olemme nyt saaneet aikaiseksi alusta lähtien, ja pitäisi arvioida, näitä politiikoita, varsinkin kehittyvissä maissa, myöskin miten finanssipolitiikka vaikuttaa. Ja sitten pitäisi myöskin jatkaa dialogia kansalaisyhteiskunnan kanssa. Näin voidaan varmistaa mukaanottava prosessi, joten mielestäni on hyvä, että on tämä monenvälinen sidosryhmäfoorumi ja toivottavasti nyt kaikki ajatukset ja näkemykset, jotka tulevat tässä kontekstissa esille, otetaan huomioon. En halua nyt kuulostaa liian turhautuneelta tänään, mutta meitä on liian vähän käymässä tätä keskustelua. Mainitsitte nyt siilojen rikkomisen. Ei ainoastaan komissio, mutta myöskin parlamentissa tarvitaan paljon ponnisteluja. Ja koska täällä nyt on paljon kollegoja, joille tämä on tärkeää. Meillä on nyt kuukausia edessämme. Meidän täytyy olla luovia, kun ajatellaan niitä aloitteita, joiden avulla voisimme kasvattaa tietoisuutta kollegoiden ja eri valiokuntien keskuudessa. Heidän pitäisi tuntea vastuunsa, jotta he toimenpanisivat nämä tavoitteet. Heitä voitaisiin kutsua keskusteluihin, lähettää heille sähköpostia, materiaalia näistä tavoitteista. Meidän pitäisi kehitellä jotakin yhdessä niin, että lähettäisimme vahvan viestin tästä eteenpäin ennen vaalikauden loppua. Kiitos. Kiitoksia. Siinäpä oli innostunut ja energinen puheenvuoro. Edustaja Dans. Um, Minä olen yhtä mieltä elinistämästä arviosta ja olen halua kuulostaa turhautuneelta, mutta tämä on tietysti suuri haaste. On hyvin erilaisia elementtejä, jotka kilpailevat siinä, miten tätä aikaa käytetään, mutta tämä on kysymys, jossa kuitenkin se, että kestävyys pitäisi ottaa huomioon kaikilla tasoilla Euroopan toimielimissä, ja tämä on keskustelu pitäisi käydä kaikilla foorumeilla. Sitä se edellyttää. Mutta on hyvä kuulla esitykset. Kiitokset puhujille. Ja oli tietysti aika ikävä, aika kova kuulla, mitä kaikkea tehdään seurannan osalta. Ja mitä tulee näihin vapaaehtoisiin kansallisiin kertomuksiin, joita tulee yhä useammista maista, on varmasti hyvin harvoja jäsenvaltioita, jotka eivät olisi raportoineet ensi vuoteen mennessä. Tämä on hyvä asia. Mutta luonnollisesti tämän haasteen laajuus, tämähän on ensimmäinen kerta, kun tämä sidosryhmäfoorumi on tavannut – osoittaa, että me olemme tavanneet sen edustajia. Minä olin esittelijä mietinnössä parlamentissa, joka käsitteli kestävän kehityksen tavoitteita, ja parlamentti pyysi, että se olisi ollut oma edustaja tässä foorumissa ja esitin tämän kysymyksen toistuvasti komissiolle. Minulla sanoin, että kyllä, kyllä, muodolliset yhteydet syntyvät, joten olen iloinen siitä, että meillä on nyt alkuat näille yhteyksille, mutta ei olisi tarvetta puhua näistä, jos emme todellakin haluaisi sitä samaan aikaan sitä, että meillä haluaisimme tällaisen muodollisen yhteyden tähän sidosamme työfoorumiin. Tämä viiden vuoden poliittisen syklin rikkomisen ajatus. Tällä hetkellä mikään muu ei voi olla painavampaa kuin se, että ajatellaan, että on kysymys eksentellistä uh-, uhista, siis tämä liittyy pelkästään politiikkaan, vaan myöskin näihin instituutioihin, joissa me olemme. Totta kai me tiedämme, että tästä parlamentista ei mene delegaatiota YK, kun EU raportoi omasta etenemisestään. En tiedä, miten tämä voitaisiin rikkoa tämän viiden vuoden poliittinen sykli ja että voitais, miten voitaisiin saada edustus ensi vuoden osalta taattua. Alueiden komiteasta sanottiin, että tarvitaan puitteet teollisuudelle ja tietoa. Onko niin, että Eurostat ei anna tällaisia tietoja tällä hetkellä? Onko niin, että tiedot eivät ole tarkoituksen sopivia vai pitäisikö etsiä muita malleja? Ja sitten vielä tämä monivuotinen rahoituskehys ja siihen liittyvä kommentti komissiolta, että kestävyys olisi siis sen sydämessä. Minulla on tästä hiukan erila, aika erilainen näkemys. Se on hyvä esimerkki siitä, jossa todella puuttuu politiikan johdonmukaisuutta. Meillä on toimenpiteitä, jotka laajentavat tiettyjen fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Me emme ole lopettamassa haitallisia biopolttoaineita. ne ovat kysymyksiä, joihin perustavanlaatuisesti täytyisi puuttua. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, mihin tämä johtaa. Ja on todellakin että tällaiselle horisontaaliselle keskustelulle. No, on paljon myönteistäkin totta kai, mutta meillä on pitkä tie eteenpäin, jos me haluamme todella saavuttaa tavoitteet, joita olemme asettaneet. Uh, Kiitos. Edustaja Hautala, olkaa hyvä. Yeah. Thank you very much. I, I think... Kiitos. Hieno aloite teiltä molemmilta järjestää tämä keskustelu. Eli Schlein on oikeassa. Meitä ei ole täällä tänään kovinkaan monta paikalla, mutta meidän tehtävämme on määritellä se, miten parlamentti toteuttaa tai miten vie eteenpäin Agenda 2030 täytäntöönpanoa. Silloin kun Amina Mohamed, varapääsihteeri, vieraili täällä Brysselissä, niin silloin ymmärsimme, että tämä parlamentti on tärkeä toimija ja sen on hoidettava oma toimintansa kuntoon. Tiedän, että täällä olette jo keskustelleet mahdollisuuksista parantaa täytäntöönpanoa. Yksi on varmaa, nimittäin vanhaan malliin emme voi jatkaa. Siilot on rikottava. No, tämä pätee myös monivuotiseen rahoituskehykseen. Edelliset puhujatkin tähän jo viittasivat. Sellainen mekanismi, josta on keskusteltu, puheenjohtajat, minä itse, olemme olleet aloitteellisia, olemme halunneet yhdistää täytäntöönpanon siihen työhön, jonka olemme nähneet toimivan jo ohjausjaksossa. Kyse on yhteisestä ponnistelusta. Mitään aloja ei jätetä ulkopuolelle, mutta jotkut joutuvat kantamaan suurimman vastuun. Realistisen malli olisi se, että ympäristö- ja kehitysvaliokunta jatkasi, jatkossakin kantaisivat koordinointivastuun tästä työstä. On hyvä, että ensi viikolla korkean tason poliittisen foorumiin osallistutaan ja siellä nähdään, miten työ voisi käytännössä toteutua. Tärkeä kysymys on se, miten varmistamme käytännössä, että to- toimimme sekä sisäisen että ulkoisen täytäntöönpanon osalta johdonmukaisesti. Näyttää siltä, että nämä osat ovat loitontuneet aika lailla toisistaan. Komissio ensi vuonna raportoi mahdollisesti tästä ulkoisesta osasta. Varmankin, ja toivon, että tämä olisi väärinkäsitys, koska kyllä minun mielestäni tässä täytyy yhdessä raportoida sekä sisäisestä että ulkoisesta täytäntöönpanosta. Kenties ensi syksy olisi hyvä hetki tässä parlamentissa käydä keskustelua myös kansallisten parlamenttien kanssa. Voi olla, että jo nyt on hyviä käytänteitä. Tiedän, että Saksan parlamentti on jo järjestänyt työtään tätä silmällä pitäen. Kenties ainakin nämä kaksi valiokuntaa voisivat järjestää tällaisen yhteisen kokouksen. Toivon, että saamme asiat kuntoon, koska haasteet aivan ilmiselvästi ovat kiireellisiä. Ähm. Kiitos. Edustaja Hasekamp, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Solidaarisuudesta tulkkeja kohtaan Euroopan parlamentissa aion puhua hollantia. Kun meidän uskomme Euroopan hallituksen, niin kaikki on hyvin ja olemme matkalla kohti hyvää tulevaisuutta, mutta todellisuus eri erinäköinen. Katsokaa vaikkapa Alankomaita. Alankomaat eivät saavuta monia kestävän kehityksen tavoitteista. Yhä enemmän voidaan todeta, että köyhyys lisääntyy, että ei ole, ole riittävästi uusiutuvaa energiaa, että vain pieni osa maataloudesta on luonnonmukaista ja että päästöt mitä tulee kasvihuonekaasuihin, on huomattavasti suure, suurempia kuin muissa Euroopan maissa. Alankomaat ja Euroopan unioni niin yhdessä ovat tehneet aivan liian vähän näiden ohjelmien, ongelmien käsittelemiseen, mutta ennen kaikkea haluaisin puhua tavoitteesta numero 12, siirtymistä kohti kestävään kuluttamiseen ja tuottamiseen. Kiertotalouteen perustava lähestymistapa on hyvä askel eteenpäin, mutta se yksistään ei riitä sillä ennen kaikkea se, miten kulutamme lihaa ja kalaa, on ympäristölle haitallista. Se johtaa siihen, että miljoonat eläimet joutuvat kärsimään turhaan ja se merkitsee myös, että joudutaan käyttämään paljon myrkkyjä, torjunta-aineita, antibiootteja maaperässä, ilmassa, vesissä ja näin päättyisi myöskin eläimiin ja ihmisiin. 70 prosenttia kaikista eh, makeaveden varannoista käytetään karjan tuotantoon. Ja yksi kilo eh, nautalihaa maksaa 15 000 litraa vettä. Lihan tuotanto vastaa 30 prosentista maailmanlaajuisia eh, kasvihuonekaasupäästöjä. Ja tämän hetkisellä maatalon tuotantoalueella voitaisiin elättää 10 miljardia ihmistä helposti, mutta vain jos lopetetaan elintarvikkeiden tuhlaus eläintuotannon hyväksi. Meidän täytyy siirtyä eläinvalkuaineista kasvivalkuaineisiin. Tämä olisi hyväksi ihmisille. Ja me mitä komissio aikoo tehdä, jotta jatkuvasti edistettäisiin tällaista kasviin perustuvaa ravinnon tuotantoa, miten pyritään saavuttamaan tavoite 12, siksi ainakin maatalouden osalta Euroopassa komissio jatkaa vanhalla tiellä ja se pyrkii tukemaan edelleenkin eläintuotantoa. Samalla haluaisinkin puhua sitten kehittyvä kestävyyden tavoitteesta numero kuusi, nimittäin vesi meidän joissamme ja merissämme on täynnä fosfaattia edelleenkin nimenomaan tämän eläintuotannon vuoksi. Mitä voidaan silloin sanoa sitten myöskin Euroopan kalastussuunnitelmista, koska edelleenkin ne edistävät liikakalastusta ja ja jopa laillistavat liikakalastuksen. Ajatelkaapa vaikka Pohjanmerta tai Itämerta ja niihin liittyvää eu suunnitelmia. Mitä Euroopan komissio lyhyesti sanottuna tekee, jotta seuraukset, joita syntyy kalastuksesta ja eläintuotannosta, miten näihin seurauksiin tartutaan, jotta voidaan todella saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet? Sitten puheenjohtaja McAvanellekin on kysymys. Olkaa hyvä. Thank you. I wanted to... Kiitoksia. Haluaisin kysyä komissiolta, täällä monet kollegat ovat käyttäneet puheenvuoron ja pari kysymystä tässä esittäisi. Se, mitä komissio aikoo 2019 esittää, tässä tarvittaisiin nyt selvyyttä siihen, että mitä komissio aikoo viedä tuonne korkean tason poliittisen foorumiin, koska me haluamme tuon ulkoisen ja sisäisen aspektin mukaan tähän. Jotkin UNEPin vierasta totesivat, että jotta voidaan valvoa sitä, että tarvitaanko nyt näitä parhaita käytänteitä, että pitääkö meidän, tarvitsemmeko vertailua tähän. Ja nyt on, tässä on ollut näitä vapaaehtoisia kansallisia tutkimuksia. Aikooko komissio nyt tutkia niitä? Aikooko se vertailla niitä, tehdä ehdotuksia ja ikään kuin antaa pontta jäsenvaltioille? Koska komissio ei ole mikään postilaatikko ainoastaan, että se ainoastaan vain siirtää tietoa eteenpäin, vaan että todellakin vertailemme ja annamme sille hiukan pontta eteenpäin, koska se mitä Arne Liit sanoi on äärimmäisen tärkeää monenvälisyys on nyt haastettu tässä ja EU pitää nyt viedä tätä asiaa eteenpäin ja YK katsoo myöskin meidän suuntaamme, että me nyt viemme tätä asiaa eteenpäin. Gaspar Fontini DEFCO-pääosastolta voisi myöskin ehkä vastata joihinkin näistä kysymyksistä. En tiedä, miten nyt haluatte tässä jakaa nämä, herra Haaga, hän tässä nyt koordinoi tätä, pääsihteeri koordinoi eh, EUn osuutta ensi heinäkuussa, mutta Defko pääosastokin ehkä haluaa vastata Gaspar Fontini ensin ja sitten herra Haage. Okei, okay. um, thank you chair. Selvä, kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti sanon muutaman sanan siitä, että miten nyt aiomme raportoida näistä ulkoisista aspekteista. Tämä on osa raportointia. Kuten tiedätte, tärkein tapa äh, täytäntöönpanna tuo ulkoinen puoli on hyväksyä uusi konsensus. Tämä toimii ikään kuin kehyksenä tuolle kehityspolitiikalle. Ja siinä on mukana siis EU ja kansallisvaltiot kansallisissa äh, muodoissaan ja myöskin parlamentti kuuluu tähän. Ja me olemme nyt äh, toimeenpanneet näitä, olemme siirtäneet tätä ohjelmointiin, raportointiin, tuohon tuloskehykseen ja kansainvälisiin sopimuksiin, kuten sellaisen, joka nyt korvaa kotonun sopimuksen. Ja tarkoituksena on myöskin raportoida sitä, että miten nyt toimeenpano tapahtuu. Meillä on tuo yhteinen synteesiraportti, Kyseessä on raportti, jonka täytyy tehdä selkoa siitä, miten EU ja sen jäsenvaltiot yhdessä tukevat ja auttavat kehittyviä maita 2030 agendan ja eurooppalaisen konsensuksen täytäntöönpanossa. Me teemme tämän kaiken olemassa olevan tiedon pohjalta. Raportoimme kehityksen rahoittamisesta tuloksista PCDstä ja pyydämme lisätietoja myöskin jäsenvaltioilta. on yhteinen raportti ja tämä voi käsittääkseni vaikuttaa siihen tapaan, miten me muotoilemme yhtenäisemmän lähestymistavan ainakin liittyen tuohon ulkoiseen osioon, sillä me raportoimme yhdessä kestävän kehityksen tavoitteista ja konsensuksesta, niin tämä tavallaan kertoo meille, miten nyt voimme tämän raportoinnin tehdä ja toivottavasti se sitten myöskin otetaan huomioon näissä kansallisissa raporteissa. Eli tämä nyt on pohja yhteiselle toiminnalle. Eli tässä nyt raportoidaan tällä tapaa tuosta ulkoisesta puolesta. Ja täällä esitettiin kysymy, esitin kysymys myöskin tuosta PCDstä. Me yritämme nyt tehdä tai pyrimme sopeutumaan enemmän tuohon 2030 strategiaan siten, että tämä PCD otetaan huomioon komission työmenetelmissä. Ja tässä käytetään tuota agendaa ja toivottavasti nyt sitten voimme olla tehokkaampia ja käytämme tätä poliittista johdonmukaisuutta, niin se on ikään kuin osa laajempaa johdonmukaisuutta, kun ajatellaan tätä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Thank you very much. Think, uh, uh, uh, Gaspar was, uh, was very clear. Let me... Gaspar puhui hyvin selkeästi. Painottaisin vain sitä, että poliittinen puitteisto, myös kun ajattelemme raportointia vuonna 2019, määritellään tässä pohdinta-asiakirjassa. Tämä tulee olemaan se poliittinen kehys, jossa me työtämme teemme. raportointi on integroitua. Se kattaa sekä sisäisen että ulkoisen ulottuvuuden. Tällä hetkellä keskustelemme siitä, mikä on sitten se lopullinen muoto, jonka tämä raportointi saa. Keskustelu on tällä hetkellä käynnissä. Päätöstä ei ole vielä tehty sisäisesti. Vielä joudutte hetken odottamaan mutta pidämme varmasti teitä ajan tasalla sen suhteen, mitä komissio ja muut toimijat aikovat tehdä. Osana pohdinta-asiakirjaa perehdymme myös siihen, mikä, minkälainen olisi tämä seuranta kehys ja miten sitä voitaisiin vielä parantaa. Emme voi vain tyhjästä nyhjäistä uusia tavoitteita, vaan tavoitteet ovat aina hyvin poliittisia luonteeltaan. Ne vaativat poliittista päätöksentekoa, niin kuin varmasti tiedätte. Kun esimerkiksi keskustellaan tavoitteista, ilmastosta, ympäristökysymyksistä, niin me emme voi suhtautua tähän vain yhtenä byrokraattisena harjoitteena, vaan kyse on poliittisesta keskustelusta, jota tarvitaan. Nyt perehdymme siihen, miten tämä parhaiten hoituisi. Ei varmaankaan kannata väheksyä sitä roolia, mikä Eurostatilla voisi olla – kun edistystä arvioidaan ja seurataan kestävän kehityksen tavoitteiden kohdalla. Eurostat on tässä yhteyspisteenä, kun tietoa kerätään EU-tasolla ja myös jäsenvaltioissa. Asiantuntijuus siis siellä kohtaa ja keskittyy varoittaisin oikeastaan sitä vastaan, että Eurostat ja heppoisin perustein lähdettäisiin kritisoimaan. Siellä tehdään tehokasta, läheistä yhteistyötä kansallisten tilastoviranomaisten kanssa. Thank you very much. Just to say that uh, I think the... Paljon kiitoksia. Haluaisin vain sanoa, että YK on asettanut tavoitteet. Jokaisella kestävän kehityksen tavoitteella on tavoite. Ja siellä on elin. Ja me tapasimme heidät pari vuotta sitten, he työstivät tätä. Kyse on siis tästä, näistä benchmarkeista, miten voidaan edistystä mitata. Me tiedämme, Eurostatin työstä. Eli tässä nyt ei ole tarkoitus kerätä tilastotietoa, vaan mitä niillä tehdään sitten, kun ne on, että miten niitä käytetään, että katsotaan, että tässä voimme tehdä enemmän, tässä me olemme heikkoja, mitä teemme esimerkiksi jätteiden kanssa minun maassani yhdistyneessä kuningaskunnassa on ongelmia muovin viennissä köyhin maihin. Tämä on suuri asia. Mitä me nyt sitten teemme? Eli nämä politiikkaan liittyvät kysymykset, johtopäätökset, jota saamme kerätyn tiedon pohjalta. Emme siis ainoastaan kerää sitä tietoa, vaan näin ainakin toivon, että teemme. Ja kun saamme tuon pohdinta-asiakirjan, niin näemme selvästi sitten, että EU aikoo tehdä, koska me olimme ne, jotka New Yorkissa totesimme, että me haluamme tehdä tämän. Ja neljä vuotta myöhemmin todellakin nyt täytyy jotakin saada aikaiseksi, täytyy osoittaa johtajuutta. Ja jos haluamme tässä nyt osoittaa, että mitä EU edustaa, huippukokouksessa, niin meillä täytyy olla jotakin voimakasta sanottavaa loppumaailmalle. Niin kollegat, meidän täytyy nyt päättää pohdintamme tähän. Haluaisin kiittää alustajia ja Heudi Hautala on oikeassa. Meidän täytyy nyt pohtia, että mitä me nyt etenemme tulevaisuudessa. Ehkäpä pitäisi miettiä, sitten kun valtuuskunta palaa New Yorkista, miten me saada jotakin inputtia tähän pohdinta-asiakirjaan vai miten me vastaamme siihen. Ehkä siihen pitäisi jotenkin voida vaikuttaa, koska jos se tulee ainoastaan joulun pohdinta-asiakirjan jälkeen, ei ole riittävästi aikaa enää, joten pitäisi nyt pohtia, miten tämä tehdään. Mitä me haluamme, että komission jäsen Timmermans, Timmermans sanoi, no ehkä hän voi tulla kertomaan meille, miten nyt tässä edistytään tämän pohdinta-asiakirjan osalta. Sanoitte, että nyt katsotte sitä nyt ehkä lokakuussa Ehkä sitten tiedätte, että mitä tulee, että olisi hyödyllistä pitää parlamentti mukana ja me voimme tehdä työmme sitten olemalla yhteydessä kansallisiin parlamentteihin. DV-valiokunnassa meillä oli kuuleminen kansallisten parlamenttien kanssa, mutta tässä nyt pyritään saamaan poliittista toimintaa aikaiseksi kaikissa maissa, joten haluan kiittää teitä. Täällä on pääsihteeri ensimmäistä kertaa ollut paikalla. Kiitokset myöskin DEFCO-pääosastolle, Kaspar Fontini, jolla on hyvin johdonmukainen lähestymistapa ja hyödyllistä kuulla aikataulusta myös. Kiitokset oikein paljon vieraille puhujille, kiitokset komissiolle. Äh, puheenjohtaja Valean, onko teillä jotakin lisättävää? I think it's a good idea to... On hyvä ajatus jatkaa yhteistyötä näissä aiheissa, eli katsotaan mitä saamme aikaiseksi. Paljon aiheita on vielä jäljellä Nämä ovat tärkeitä, tärkeitä kysymyksiä ja odotamme kovasti jo New Yorkin raporttia. Kiitos kaikille. Kiitokset kaikille ja kiitokset myöskin tulkeille.